Hyvät ystävät, <clears throat> aloitetaan kokous. Minulla ei nyt ole täällä papereitani, mutta joku on varmaan vastuussa niistä. Okei, okay. sorry. I... Richard. No niin, nyt voin aloittaa. Kohta yksi esityslistalla. Meillä on kahden päivän kokous. Jos kukaan ei kommentoi, niin esityslista voidaan hyväksyä. Kukaan ei näytä kommentoivan. Mitään ilmoitusasioita teille ei ole, paitsi yksi, yksi on. Muistan oikein hyvin, ja teidänkin tulisi muistaa, että 21. helmikuuta on kuulemistilaisuus ITRessä kaasudirektiivin muutosehdotuksista tai muutoksista. Siinä oli kaikki. Me valmistelemme koordinaattoreiden kanssa tätä kuulemista. Se on siis 21. helmikuuta, kuukauden kuluttua. Sitten esitys, pöytäkirjojen hyväksyminen 27.–28. marraskuuta 2017. Jos kukaan ei vastusta kokouksen loppuun mennessä, niin pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Ja nyt menemme kohtaan numero neljä julkinen kuuleminen puolustusteollisuuspolitiikan tulevaisuudesta. Kuten tiedätte, niin meillä on ihan uusi ajatus. Haluaisin vielä kertaalleen korostaa sitä, että Euroopan parlamentin kollegat sedestä, ulkoasianvaliokunnasta siis sedestä, ja puolustus- ja turvallisuusalavaliokunnasta ovat aloittaneet tämän keskustelun. Tietysti turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on ulkoasioiden, ulkoasioiden valiokunnan vastuuseen kuuluva asia, vastuualaa, mutta tämän koko asian teollinen puoli kuuluu tietysti meille. Se kuuluu siis ITRElle, eli me olemme vastuussa – kaiken teollisen toiminnan valmistelusta tässä, tällä alalla. Ja tämä on tärkeä asia meille. Kiitoksia teille kaikille siitä, että olette paikalla. Meidän pääesittelijämme on tullut paikalle. Kiitoksia, että pääsitte paikalle. Keskustelullekin jää aikaa. Mutta nyt haluaisin sanoa seuraavan asian. Meillä on täällä puhujia, puhujavieraita. Oikein hyvä asia. Ihan uusi asia on kyseessä, joten keskustelemme vieraidemme kanssa, asiantuntijoiden kanssa. Mehän teemme työtä tässä komission ehdotuksen pohjalta. Kyse on Euroopan puolustuksen kehittämisen ohjelmasta. Tämä on ensimmäinen puolustusrahaston tulos. Seuraavaa MFF varten komissio esittää lainsäädäntöehdotuksen uudeksi ehdotukseksi tai ohjelmaksi. Ja siihen liittyy myös ehdotus, joka liittyy Euroopan puolustustutkimusohjelmaan. ITRE on tässä päävaliokuntana ja me teemme seden ja, seden ja budjettivaliokunnan kanssa yhteistyötä. Ja Sede on myös tosiaankin vastuussa tästä ehdotuksesta. Joten toivottaisin nyt tervetulleeksi Kostetin. Hän on meidän esittelijämme. budjettivaliokunnasta meillä on Gonzales Ponssin lausunto. Onko Gonzales Pons paikalla? No enpä nyt näe häntä. Ehkä vähän tulee tänne myöhemmin. Ja Joa Mirse ja Pasku on myös lausunnonlaatija säännön 54 pohjalta. En näe häntäkään vielä tällä paikalla. Meillä on myös edustaja alueiden komiteasta. Hän myös on asiantuntijana puolustusrahastoasioissa – Meillä on kaksi tuntia 30 minuuttia keskusteluitamme varten varattuna. Ja jos nyt voisin pyytää asiani, asiantuntijoitamme olemaan puhumatta pidempään kuin 10 minuuttia, koska olisi hyvä, äh, jos voisimme käydä myös keskustelua ja voisimme esittää kysymyksiä ja saada vastauksia. Se olisi parempi kaikille. Ensimmäinen puhujamme on Jan Pie Pai. Miten teidän nimenne lausutaan? Jan Pie. Hän on äh, Euroopan ilmailupuolustusyhdistyksen pääsihteeri. Tehän tiedätte, että me äh, laskemme kovasti ilmailuteollisuuden nojaan, kun puhumme puolustuksesta. Ja toi, haluamme tietysti tukea teitä tässä työssänne. Saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. So, thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja ja valikunnan jäsenet, kiitokset kutsusta. Pidän arvossa sitä, että olen täällä, olen teollisuuden puolesta puhumassa hyvin tärkeästä asiasta. Mm, ehdotukset on tehty viime kesäkuussa ja neuvosto teki kommentteja joulukuussa. Nyt parlamentti valmistelee mietintönsä muassa esityksessäni. Minä en kuitenkaan tarttu näihin eri asiakirjoihin. Pyritäisin, pyrin korostamaan muutamia periaatteita, joita teollisuus pitää erityisen tärkeinä. Anteeksi, on kurkku hiukan kipeä tänään. Niin, ensin siis puhun puhua puhun sitä, ketkä ovat ASDn takana – me olemme siis eurooppalainen ilmailu- ja puolustusteollisuuden äh, äh, järjestö. Me edustamme yli 3000 yritystä pohjoisesta etelään, idästä länteen, poikki Euroopan. Meillä on 24 paikallista yhdistystä, jotka edustavat 16 jäsenvaltiota Euroopan unionissa. Ja myöskin Norjassa ja Turkissa on kansallinen yhdistys, joka kuuluu meidän järjestöön. lisäksi. Meillä on 15 monikansallista yritystä, jotka ovat suoria meidän jäseniämme. Mitä tuli kansallisiin järjestöihin, ne edustavat pitkälti myös pk-yrityksiä ja kymmenen kansallisten äh, järjestöjen edustajaa on meidän johtokunnassamme. Siinä on viisi sellaisia kovin pienempiä maita mukana tällä hetkellä Ruotsi, Puola, Alankomaat, Bulgaria ja Itävalta. Miksi mainitsin tämän kaiken? Siksi, että haluan osoittaa, että me edustamme Euroopan tulosta laajemmin suuria pk-yrityksiä ja me edustamme myöskin maantieteellisesti Eurooppaa laajasti. Ensinnäkin meidän teollisuuttamme jos on valmis tukemaan puolustusrahastoja ja sen eri vaihtoehtoja. Tuemme tutkimusohjelmaa puolustusalueella alueella ja puolustusteollisuuden kehittämisen ohjelmaa. Miksi? Ensinnäkin meidän teollisuutemme on kilpailukykyistä. Meillä on maailman luokassa hyviä tuotteita ja me olemme eturintamassa alalla, mutta tämä kaikki on tulosta investoinneista, joita on tehty menneisyys. Tällä hetkellä ei ole juuri mitään käynnissä, ei ole mitään uuden sukupolven teknologiaa valmisteilla, jotta voisimme pysyä kilpailukykyisenä. Joten huolimatta sitä, että rahaa käyttää Euroopassa, meillä ei ole mitään sellaista, mitä voitaisiin pitää hyvinä kotimarkkinoina. Meidän on katsottava seuraavaa teknologian sukupolvea monilla alueilla, ja näemme jo nyt, että on ongelmia eh, meidän Euroopan armeijan puolustusvoimissa eh, tällaisia pätevyyden puutteita jotka on havaittavissa ilman uusia ohjelmia, ei pitkällä tähtäyksellä pysytä kilpailun kärjessä, ei ole mahdollista pysyä teknologian johdossa, eikä ole mahdollista säilyttää taitoja, kilpailukykyä ja tietotaitoja. Kun nuo taidot on menetetty, niitä on vaikea rakentaa uudelleen. Joten tässä mielessäkin on turha todeta edes, että tämä Euroopan strateginen teollisuus on nyt häviämässä tällaisessa kehityksessä. Nämä ovat siis, tämä uusi teknologia on olennaista eh, teollisuudelle ja eri maille, mutta tämä on usein niin kallista, että sitä voidaan hoitaa kansallisella tasolla silloin, etenkin silloin, kun on kysymys mutkikkaammista puolustusjärjestelmistä. Yksikään jäsenvaltio ei yksin pysty kustantamaan näitä ohjelmia. Tarvitaan yhteistyötä. Kysymys ei ole kuitenkaan pelkästään siis rahoituksellisesta pullonkaulasta. Paljon voidaan saavuttaa myös lisäämällä yhteistyötä ja vähentämällä operatiivisia kustannuksia. Me näemme, että puolustusyhteistyö oli helppoa, mutta tärkeintä on, että saamme aikaan parannuksia tällä alueella, jos haluamme selvitä kokonaishaasteista, jotka Eurooppa kohtaa. <clears throat> puolustusrahasto ja EDIDP voivat tässä yhteydessä merkitä todellista muutosta. Tarkoitus on pyrkiä vahvistamaan rajat ylittävää yhteistyötä teollisuuden välillä, yhteistyötä teknologisen erinomaisuuden alueella, kärkiosaamisen alueella, ja nämä tuovat mukanaan sitten strategista riippumattomuutta. Se, että investoidaan kehittämiseen tässä mielessä on erittäin tärkeää, koska se tätä kautta selvitään tällaisesta ongelmallisesta vaiheesta, joka on siis se aukko, joka on tutkimuksen ja markkinoiden välillä. Ja, ähm, Miksi me tuemme tätä puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelmaa, jotta äh, voidaan sanoa, että koko on siis se, jolla on todellakin merkitystä tässä yhteydessä. Siksi pidämme tärkeänä sitä ehdotusta, joka on tehty, että budjetti olisi 500 miljoonaa euroa vuonna 2019-2020 ja että sitten tärkeää, että luotaisiin yhden miljardin seurantaohjelma, siis yhden miljardin vuotuisrahoituksen seurantaohjelma. Tämän alapuolelle ei voida mennä, jos halutaan todella tuloksia. Tämä budjetti, jos se hyväksytään, merkitsee sitä, että EU on todellakin kärjessä ja tämä lisää yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, mutta kysymys on pelkästään siitä, miten paljon varoja käytetään, vaan siitä, miten varat käytetään. Meidän täytyy käyttää varat tehokkaammin ja vaikuttavammin. Tässä mielessä on hyvin tärkeää varmistaa johdonmukaisuus eh, eh, puolustollisuuden eh, kehittämisohjelman ja puolustusrahaston ja kansallisten tason ohjelmien välillä. Tarvitaan kaiken kattavaa lähestymistapaa sekä tutkimukseen että puolustuksen kehittämisen ohjelmaan, että pitää hoitaa yhdessä. Suunnitelmat EU-investointien täytyy olla sellaisia, että ne koordinoidaan läheisesti niiden investointisuunnitelmien kanssa, joita jäsenvaltioiden tasolla ne eivät saa olla keskenään kilpailevia eurooppalaisten yritysten osalta. Tämän tyyppinen yhteistyö ja rakenteiden syntyminen voisi saada aikaan suuren loikkauksen eteenpäin. Furthermore, to make a difference, it's not just No e, sitten e, ei ole pelkästään rahan taso, e, vaan selläkin se, miten, mihin rahat käytetään selvästikin. Joten EU täytyy käyttää rahat sellaisten, sellaisen osaamisen kehittämisen, joka on operatiivista ja teknologista. Meidän pitää olla ytimessä ja tämän varmistamiseksi EU täytyy tietysti vakiinnuttaa prosessi, joka määrittää sen, mitä taitoja eri jäsenvaltioissa tarvitaan, ja sitten sen pohjalta myöskin voidaan määritellä se, mihin näistä tarpeista voidaan yhteistyön kautta tähdätä. Tärkeää on se, että EUn rahat menevät EUn teollisuudelle. Tämä on tärkeää taloudellisesti, poliittisesti ja myöskin turvallisuussyistä. Ja sitten on se esille kysymys, että miten määritellään EU-teollisuus. Se, että yritysluonnan EU-hun ei ole on yksi kriteeri, mutta ei riittävä. On varmistettava se, että EU-rahasto vahvistaa teknologista kapasiteettia EU:ssa ja että tietotaito, joita syntyy toimistot EU rahoittaa, säilyy EU:ssa. Miten tämä saavutetaan? Tämä on asia, joka on nyt tähän lainsäädäntöprosessiin liittyvä kysymys. Tähän voimme kenties palata kysymys- ja vastausvaiheessa. Sitten sana tällainen osallistavuudesta ja tehokkuudesta. EUn rahoituksen täytyy olla sellaista, mistä kaikki tuotantoketjun osat voisivat vaihtua, suuret yritykset, pk-yritykset, kautta EU, niillä kaikilla pitäisi olla samat yhtäläiset mahdollisuudet päästä saada rahoitusta samaan aikaan. Toiminnan ohjelman tehokkuutta ei saa vaarantaa, nämä kaksi pitää tasapainottaa. Tärkeänä täytyy olla se, että pyydetään teollisuuden johtoasemaa, että koko vastuu tästä tuotantoketjusta. Kukaan ei tiedä paremmin asiaa kuin teollisuus, että tuote on kilpailukykyinen vain, jos koko tuotantoketju on kilpailukykyinen ja teollisuus pyrkii jatkuvasti kehittämään kilpailukykyään. Se merkitsee sitä, että puolustuksen eh, teollisuuden kehittämisohjelman osaltaan tärkeää tukea eh, eri osa-alueita, mutta myöskin tuetaan eh, tuotannollista logiikkaa eikä katsota kansallisuutta niinkään rahoitussäännöt, puolustus ei ole mikään sinänsä kaupallinen markkina. Hallitukset ovat ainoita asiakkaita puolustusalan tuotteille, ne ovat ainoita ostajia, ainoita, jotka päättävät siitä, miten tuotteita viedään. Ja yritys, taloudellinen toimija ei voi laittaa omaa rahaa pöydälleen, ellei sillä ole myöskin asiakkaalta juristi sitovaa ilmoitusta siitä, että se ostaa tuotteen, koska yritys voidaan tappaa sillä, jos pakotetaan ottamaan tämän tyyppisiä riskejä. Tämä on asia, joka täytyy ottaa huomioon myöskin EU-rahoittamissa tutkimusohjelmissa, koska tämä on olennainen kysymys. For the EDID. E, puolustusteollisuuden kehittämisohjelman osalta tämä merkitsee sitä, että ero EUn rahoituksen ero ja todellisuudet kustannukset, jotka syntyvät toimesta, ne täytyy kattaa jäsenvaltioiden toimesta. Puolustusmarkkinoiden erityistä on myöskin se, että on että jäsenvaltion se, mitä, mikä on teollisuus- ja oikeudet, niiden osalta niiden täytyy, niiden täytyy siis säilyä samassa yrityksessä edelleenkin hankkeen päätyttyä. Eli tuo vientipäätösten täytyisi tapahtua niin, että siitä päättävät osallistuvat jäsenvaltiot. Eli aivan lyhyesti lopuksi vielä hyppään monet johtopäätökset, mutta yhteenvetona Euroopan teollisuus on kilpailukykyistä. Menneiden investointien perustalta se, että nyt vahvistetaan jos katsotaan yhteenkoottuna puolustuksen rahoitusta Yhdysvaltoissa, on toinen toisisuuden tekijä maailmanlaajuisesti, mutta siellä ei kuitenkaan ole pystynyt pysymään globaalina johtajana tällä hetkellä on olemassa toimivia sisämarkkinoita ja hyvin vähän on valmisteilla. Ilman muutoksia ei voida säilyttää kilpailukykyasemaa ja siksi teollisuus tukee puolustusrahastoa tutkimusohjelmaa ja teollisuus puolustusrahaston kehittämisohjelmaa. Nykyinen ehdotus tästä kehittämisohjelmasta on poliittisesti malli konseptina ja rahoituksesta hyvin tärkeä askel eteenpäin. Kiitoksia kovasti tästä puheenvuorosta, näistä huomioistanne. Mennään sitten seuraavan puhujaan. Japlavdovski, joka on Tsekin tasavallan apulaispuolustusministeri. Haluaisin vielä sanoa, että tämän kuulemisemme Ensimmäisessä vaiheessa kuulemme eh, itse eh, teollisuuden edustajia ja toisessa osassa me sitten keskustelemme eh, tästä teollisuuden kehitysohjelmasta – jonka esittelee Euroopan komissio, ja puhumme nimenomaan Euroopan puolustuksen tutkimusohjelmasta ja siihen liittyvästä monivuotisesta rahoituskehyksestä. Eli toisessa vaiheessa me keskustelemme tästä koko asiasta Euroopan ää, tiedeyhteisön edustajien kanssa. Eli toinen osio omistetaan tutkimukselle, kehitykselle ja innovaatiolle, toinen osa. Mutta nyt puhumme tästä elinkeinoelämän teollisuuden näkökulmasta. Ja nyt jäsenvaltio Tsekki. Öö, voitte käyttää puheenvuoron. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naisten herrat, on suuri kunnia saada puhua tälle valiokunnalle. Keskityn puheessani Euroopan puolustuspolitiikan kehitykseen Tsekin tasavallan näkökulmasta, eli pienemmän jäsenvaltion näkökulmasta. Lähtisin liikkeelle nyt ensi tunnelmista niin Brysselistä. Saavuin tänne aikaisin aamulla ja minusta tuntuu, että aivan voi käsin kosketella näitä tähän alaan liittyviä odotuksia. On katsottava paljonko tähän saadaan määrärahoja. Ja täytyy myös muistaa, minkälainen puolustus teollisuuden historia viimeisen 50 vuoden ajalta on. Muistamme Plevenin suunnitelman. Tilanne on muuttunut kovastikin 50-luvulta lähtien ja nykypäivän haasteet eroavat merkittävästi 50-luvun haasteista. Se, ja on entistä hankalampaa vastata näihin haasteisiin kapasiteetin, puit, kapasiteetin puitteissa. On katsottava, miksi näin on ja mihin suuntaan mennään. On tärkeää, että meillä on EUn globaali strategia, jota pitäisi edistää kautta maailman. Ja jotta tässä onnistutaan, se pitäisi pystyä yhdistämään nykyisiin Euroopan puolustuspuitteisiin. Tässä NATO on erittäin keskeisessä osassa. Kun puhun Natosta ja EUsta, niin täytyy muistaa, ne täydentävät toisiaan ja siihen liittyy myös uskottavuus. Tässä kummallakin on oma roolinsa ja määrä rahoista. On katsottava, kuinka paljon voidaan käyttää mihinkin. Ensimmäinen tärkeä askel on, että pureudutaan haasteisiin, joita meillä on, kun otamme EU-strategian käyttöön. Ensinnäkin Euroopan puolustusteollinen kehittämisohjelma johtaa siihen, että pyritään luomaan entistä tehokkaampaa tutkimusta ja mekanismeja tällä alalla. Pyritään varmistamaan asevoimille mahdollisimman hyvä teknologian tila, vaikka tällä hetkellä ala ja sen eri osaset ovat varsin pirstaloituneita, kuten edellinen puhuja sanoi. Näin voidaan saada aikaan taloudellista tehokkuutta, mutta täytyy katsoa, miten tämä liittyy puolustusvoimien tarpeisiin ja kapasiteettiin. PESCO, pysyvä suht, ra- rakenteellinen yhteistyö, on tässä hyvä lähtökohta ja siihen liittyy useita hyviä aloitteita. Meidän täytyy käyttää määrärahojamme tehokkaammin sellaisiin teknologioihin, jotka täydentävät entistä paremmin toinen toisiaan ja sopivat paremmin yhteen kuin aikaisemmin. Emmekä ole vielä lähelläkään sillä, sitä, että meillä olisi selkeä määritelty teollisuuden alan pohja. Tähän on katsottava, tässä on katsottava asiakkaita ja yhtenäisiä käyttäjiä On katsottava, luodaanko markkinoista, puolustusmarkkinoista entistä kattavammat. Nämä ovat niitä lähtökohtia, joiden pohjalta voidaan ottaa seuraavat askeleet. Asiassa mennään jo eteenpäin. Ymmärrämme, että on mentävä eteenpäin askel askeleelta, jotta rakenne on luotettava. Ja tähän hankkeeseen tarvitaan kaikkien EU-maiden tukea ja myös PK-yritykset ja midcap-yritykset kautta EUn pitää saada mukaan, aivan kuten puolustusteollisessa kehittämisohjelmassa on tehty. Tsekki tukee sekä PESKOa että EDIDPtä. Me olemme mukana useissa PESKO-hankkeissa ja meillä on noin tusinan verran teollisia hankkeita puolustusteollisen kehitysohjelman puitteissa. Tämä ala lukumääräisesti ja voittojen osalta kasvaa jatkuvasti ja puolustusala on hyvin vientisuuntautunut suuntautunut. Tuotoista yli 90 prosenttia tulee ulkomailta ja tuot on kasvanut melkein kolminkertaiseksi viime vuosina. On katsottava toimitusketjuja ja mahdollisia uusia toimitus ketjuja. Se, että tehdään yhteistyötä, voidaan, sitä kautta voidaan taata paras toimintavarmuus alalle. Ja tämä voi johtaa siihen, että myös sotavoimissa tehdään entistä enemmän ja tiiviimpää yhteistyötä. Ala on yli 90 prosenttisesti yksityisen sektorin käsissä ja ymmärrämme hyvin, että tarvitaan tasapainoinen lähestymistapa. Ja on katsottava sekä alan tarpeita että oltava liiketoimintakeskeisiä ja odotamme lainsäädäntöä, joka kattaisi nämä molemmat puolet. Tämä puolustusala on, puolustusteollisuus on pitkälti ollut PK-yritysten käsissä. Ja tämä määritelmä tähän liittyen on sellainen, että työntekijöitä voi olla korkeintaan 250 yritykset ovat kasvaneet jo tämän rajan yli, mutta kasvusta huolimatta ne eivät pysty vastaamaan Airbusin, BAEn ja KM 2 kaltaisten suurten toimijoiden toimintaan. Koska yritykset ovat niin pitkälti yksityisen alan hallinnassa, tarvitsemme toimia, jos katsotaan alan tarpeita. Tsekki on hyväksynyt Tsekin hankinta- ja puolustuspoliittisen tukistrategian ja siinä olevia tavoitteita voitaisiin mielestäni käyttää myös laajemmin EUn tasolla. Tämä on strateginen ala, jota ei mielestämme voi kohdella samalla tavoin kuin muita markkinoita, vaan se on puolustuksen ekosysteemin tärkeä osa ja siihen tarvitaan omanlaistaan politiikkaa. Sen liiketoimintaa ei saa haitata, vaan täytyy katsoa pikemminkin ensisijaisia käyttäjiä ja heidän tarpeitaan. On tärkeää, että nämä tarpeet määritellään selkeästi ja mielestäni olemme nyt menossa hyvän suuntaan. Tsekin EDIDP-aloite on ollut tarkasteltavana. Me olemme aloittamassa kumppanimaiden, kuten Slovenian, Itävallan, Italian ja Espanjan kanssa uusia aloitteita ja katsomme, miten tukikelpoisuuskriteerit esimerkiksi voivat olla mahdollisimman avoimia. On itsestään selvää, että meitä todella kiinnostaa kuulla Euroopan parlamentin näkemyksiä asiasta suoraan teiltä. Ja Päätän puheeni nyt tähän ja olen valmis vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia kovasti tästä puheenvuorosta ja huomioistanne. Voisin itse aloittaa tämän keskustelun pääesittelijämme kanssa. François, sinä saat puheenvuoron nyt ensin. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja ennen kaikkea ohjelma on, jonka parissa teemme nyt töitä täällä parlamentissa. Ja on erittäin tärkeää korostaa äh, innovaati. Äh, se, mitä äh, ilmailupuolustusteollisuuden edustaja sanoi, se oli erittäin tietysti kannustettu autettava yrityksiä löytämään yhteistyökumppaneita muualtakin vuotoa, tieto- ja teknologiavuotoa. Se on äärimmäisen tärkeää. Ja siksi minä esitänkin seuraavan kysymyksen, koska mehän olemme puhuneet täällä eurooppalaisista yrityksistä. Asetetaan erilaisia vaatimuksia muun muassa investointien osalta. Me olemme puhuneet jo eurooppalaisesta yhtiöstä. ja kiitoksia kovasti esittelijä. Probably we don't have... Nyt budjettivaliokunnasta ei taida olla ketään paikalla. 54 säännön mukahan sieltä on tullut lausunto sama sedestä. Meillä ei ole lausunnon laatijaa, mutta meillä on seden edustaja. Ja jos haluatte käyttää puheenvuoron, ai haluatte puhua myöhemmin, selvä. No, Mennään sitten poliittisten ryhmien edustajiin. Poh, SD-ryhmän puolesta. Dobré odpoledne, eh, vážený pane předsedo, vážená paní... voivat olla mukana tässä, miten voidaan eh, katsoa näiden osallistumaiden mukaan, eli voidaanko katsoa, että useimmilla eurooppalaisilla puolustusteollisuuden yrityksillä on eurooppalaiset omistajat ja missä määrin eh, on mahdollista ja helpompaa. Valtiot eivät käytä riittävästi varoja omiin puolustus, puolustusvoimiinsa. Ja jo jäsenet ehkäpä pitävät tätä ohjelmaa ikään kuin korvikkeena sille, että käytetään todellista oikeaa rahaa todellisiin omiin puolustusvoimiin. Joten minun kysymykseni ovat seuraavat. Edistääkö? Kiitoksia kovasti. Seuraava puhuja, Vihreiden Putikov. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Asiakasta pubissa, joka on juonut koko ajan jo äh, pubinomistajan kustannuksella ja jatkiivi, jonka tämä parlamentti hyväksyi vuonna 2009, jota ei sovelleta. Sen sijaan, kun kuuntelen teitä, kilpailukyky olla enemmän kaupallista lähestymistapaa alueelle, alalle, ja tämä oli se, mihin pyrittiin äh, tällä kilpailu ottamisdirektiivillä Ja sen sijaan, mutta säästäisimme 25 200 miljoonaa eurossa, euroa vuodessa. Sanoisin saman, mitä herra ulos ei välttämättä ole se, mitä pitää tehdä. Meidän pitää, kun tilanne on se, että tällä hetkellä vastine rahalle on niin vähäistä. Kilpailukykyä pitää saada aikaan yritysten yhteenliittymisen ja keskittämisen kautta on monia teollisen alan lähestymistapoja, joita voitaisiin soveltaa sen sijaan, että vain heitettäisiin lisää rahaa teille. Ja sitten toinen kysymykseni teille, hyvä herra. Tässä talossa on pari kantaa löyty lukkoon, jotka liittyvät tiettyihin asekategorioihin, kuten joukkotuhoaseet, Ukraina, uraani ja e, tietyt e, epäinhimilliset aseet. Ja rahat, jotka me käytämme puolustukseen, ne piirustetaan selkeä kanta, jossa sanotaan, että se ei saa viedä pohjaa pois näiltä tällä hetkellä olemassa olevilta normeilta. Emmekä halua, että varoja käytetään puolustusvoimin ennen kuin meillä on olemassa oikeudelliset puitteet tälle? Sanoisitteko tähän vielä jotakin ja sitten herra ministerille, vaatte päätökseksi Jatkammeko pirstaleisilla markkinoilla ja pirstaloiduilla asiakkailla vai liikummeko siihen suuntaan, että markkinat ovat integroidut? Ja minä olisin selvästikin äh, jälkimmäisen vaihtoehdon. Mikä tässä paketissa auttaa tällaisen saavuttamista ja miten voisimme vahvistaa mahdollisesti tätä ulottuvuutta? Voisitko auttaa meitä sellaisten toimien identifioimisessa, jotka saisivat meidät paremmin liikkumaan tähän suuntaan, koska silloin me pääsimme pitämälle kuin vain, että käyttäisimme... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä puhun tsekkiä. Ja teen tämän sen vuoksi, että puolustusministerimme ei tarvitse puhua ainoastaan, me tarvitsemme yhteisiä standardeja. Minulla, minä, minun, minä olen ollut tekemisissä lasiteollisuudessa ja meillä on ollut lasiteollisuudessa yhteisiä standardeja tsekkiläisiä standardeja, saksalaisia standardeja, ja ne on sitten, niitä on viety muihin maihin, mutta asia, josta haluan puhua. Tsekin tasavallassa meillä on suuri kehityskeskus, joka on avattu tässä vähän aikaa sitten. Kyse on amerikkalaisten moottorien kehittämiskeskuksesta, että jos on teknistä kehitystä ja vaikkapa moottori, lentokone vaikka, ja jos tämä lentokone sisältää vain yhdenkin pienen amerikkalaisen osan, niin silloin näitä tuotteita ei voida viettää ulkomaisille, viedä ulkomaisille markkinoille. Ja kun puhutaan materiaalien, materiaalien tutkimusta, se on ihan perustutkimusta ja sitä tulisi koordinoida. Sehän alkaa, sehän alkaa esimerkiksi ää, ajoneuvoista, ajoneuvoista erilaisista tankotuotanto. Tuotanto perustuu perustutkimukseen. Sen jälkeen tulee sitten teknistä designia ja mm, jatkovaiheita. Ja sitten mm, meidän täytyy myös, ja siis meidän täytyy investoida koordinoida silloin, investoidaan, mm, tulee päällekkäisiä investointeja. Ilmailuteollisuudessa asia ei ehkä ole niin yksinkertainen. Me tuotamme muun muassa, muun muassa Airbus lentokoneita. Mutta kun puhutaan sitten so- softasta, ohjelmistoista, niin sitä täytyy tuoda Euroopan ulkopuolelta. Tähän tulisi ehkä yhdessä puuttua ja paneutua. Ja kollega jo sanoi, että ne rahat, joita meillä on käytössämme, oli USAn kanssa, eli me emme voineet viedä sinne tuotteita, vaikka olisimme halunneet. Tätä emme halua tulevaisuudessa. Mr. Pasku. Seuraavaksi Pasku. Lausunnon laatija Afetista. Welcome to, to the ITRE committee. Tervetuloa valiokuntaan. Me... Kiitoksia. Afetissa on huomenna äänestys ja valmistelin äänestysluetteloa kun kuulin, että lausunnonlaatijalta halutaan kuulla nyt lausunto. No, varmasti olette tietoisia siitä, että meillä on 365 tarkistusta, joista on valmisteltu 13 kompromisseja, jotka kattavat suurimman osan jätetyistä tarkistuksista. Ajatuksena oli tukea aloitetta, ei mitätöidä sitä. Joten piti yhtäältä tasapainoilla sen välillä, että pidetään kiinni tästä strategisesta tukilinjasta, mutta toisaalta sitten ei haluttu mitään joulukuusta, johon pystyisi lisäämään sitten kaikkea mahdollista. ja kokonaisuus olisi muodostunut täysin mahdottomaksi ymmärtää. Esimerkiksi, että ei lähdettäisi tekemään sääntelyä ja sääntöjä aloille, jotka eivät tähän kuulu, kuten asevienti. Ei pyrittäisi tällä tavoin takaoven kautta vaikuttamaan muiden alojen lainsäätön. on vielä ongelma, johon yritämme edelleen löytää ratkaisun. Ehkäpä huomenna tämä onnistuu. Kävimme keskusteluita varjoesittelyiden kanssa. Kuulimme heitä ja odotamme huomista äänestystä innolla. Geyer, Kiitoksia kovasti sitten AFET-valiokunnasta Geyer. Olkaa hyvä. Tämä vuoteen 2013 hiukan pysähtymistä nyt se lisääntyy jälleen, joten muut alueet investoivat yhä enemmän puolustukseen ja tekevät sitä e, tutkimuksen kehityksen alueella ja suoranaisessa varojen käytössä. Ensinnäkin, jos, jos nyt puhutaan siitä, että se säilyttäisi mukaan vain tuotteiden myyjinä, mailla on tarvetta rakentaa omaa kapasiteettiaan, ne haluavat ottaa toimijoita omalla teollisuuden alalla, haluavat luoda omaa puolustusteollisuutta ja luoda sille teknologista perustajaa, niin pitävät teknologian siirtoa ja, ja, voivat valmiita kumppanusta rakentamaan omaa puolustusteollisuutta, niin kyllä se aina tekniikan siirrosta, joten jos selviytymisstrategia riippuu viennistä siitä, miten se tapahtuu silloin, kun maat, jotka haluavat tuottaa tuontia ovat myöskin mahdollisia tulevia kilpailijoita. Pitkällä tähtäyksellä tämä on mahdollista vain silloin, kun kotona täydennetään toimintaa tutkimuksella, täytyy investoida tutkin, tutkimuksia, jotta voidaan pysyä aina toimintantoketjussa mahdollisimman korkealla tasolla. Me emme tällä hetkellä siis ole investoimassa voimakkaasti tutkimukseen, jos tutkimuksen kehityksiä, jos, jos katsotaan tätä, niin, niin Euroopan tutkimuksen äh, rahoituksen taso on huomattavasti heikompi kuin monilla muilla alueilla maailmassa, ja tämä on pitkän tähtäyksen ohjelma. Mitä tulee sitten markkinoiden pirstaloisuuteen? Markkinat äh, eivät ole toi funktionaaliset tällä hetkellä. Nyt direktiivin kautta oli tarkoitus saada äh, kehitystä paremmaksi. Teollisuus uskoi, että julkisen oli hyvä direktiivi, mutta se ei ollut yhtä kuin olisi toivottu ja me pyytäisimme, että direktiiviä pantaisiin tehokkaammin toimeen. Kilpailua tarvitaan lisää, koska se ohjaisi käyttäytymistä, mutta käyttäytymisen muutoksen täytyy tulla jäsenvaltiolla. Ei voida sanoa, että teollisuuden täytyy olla vastuussa siitä, että olisi enemmän helikopterimallia kuin helikopterien ostajia. Kysymys on siitä, että asiakkaat täytyy määritellä, mitä he haluavat, ja silloin teollisuus tuottaa sen, mitä tarvitaan. Eli muutoksen käyttäytymisen täytyy tapahtua asiakkaiden puolella, eli jäsenvaltioissa. Ja tässä eh, tämä puolustellinen kehittämisohjelma tulee mukaan kuvaan. Jos markkinat ovat eh, pirsaleiset, niin kuten alussa sanoin, me olemme kilpailukykyisiä, mutta mitä kilpailukykyisyys merkitsee sitä, että me voimme toimittaa voimavaroja, joita Euroopan puolustusvoimat tällä hetkellä pyytävät – mutta se perustuu siihen, että invest, invest, niihin investointeihin, jotka on tehty menneisyydessä, ei ole mitään uutta. Me emme pysty pysymään kilpailukykyisenä tulevaisuudessa, jos ei ole uutta ohjelmaa, jolla kehitetään seuraavan sukupolven teknologiaa. Ja sen lisäksi me menetämme pätevää henkilöstöä yrityksissä, jos ei ole ohjelmien hankkeilla. Kysymys on pelkästään sitä, että pysytään nykytasolla. Kysymys on siitä, että pyritään välttämään tason alen, toiminnan laajentumisen vähentämistä, jotta ei menetettäisi tiettyä pätevyyttä. Joten tässä yhteydessä ajattelemme, että tämä yksi miljardi jatko-ohjelmissa, jota on pyydetty, jota on käytettävissä houkuttimena lisäävälle yhteistyölle, lisä, yhteistyön lisäämiselle, ei ole kovin vähän, jos sitä, että on käytetty 190 miljardia kokonaisuudessaan. Me emme siis pyydä rahaa, jota käytettäisiin teollisuuteen. Olisimme iloisia siitä, jos me voin, voisimme toimittaa tuotteita, toimittaa voimavaroja, joita puolustusvoimat pyytävät ilman, että olisimme edes riippuvaisia vienistä, mutta se tietenkään ei ole realistista. Joten ähm, tämä puolustusteollinen kehittämisohjelma sen osalta, mm, sillä voidaan lisätä yhteistyötä äh, pirstallisilla markkinoilla. Se johtaisi parempaan markkinoilla käyttäytymiseen, se saisi aikaan lisää tehokkuutta, lisää vastinetta rahalle parempia voimavaroja samalla äh, käytettyjen eurojen määrällä. Täällä on esitetty kysymyksiä siitä, kuka olisi kelpoinen osallistumaan tähän. Edelleenkin hyödyn saajan täytyy olla EU-ssa toimiva, toimien täytyy tapahtua EU-ssa, eikä saisi olla rajoituksia, valvontaa, kolmansien maiden osalta täytelen sitä, minkälaista teknologiaa käytetään toimintaan tai syntyy toiminnan aikana, jos on olemassa yksikkö, jonka omistaa Euroopan ulkopuolinen maa, ja sitten myöskin tämä arkaluontoiset tiedot, niiden levittämisolta pitäytyy kolmansille osapuolille, se on asia, mistä täytyy päästä myöskin selkeytykseen sellaisen tekijänoikeuksien tulee säilyä Euroopan unionissa. Tämä täytyy olla selvä myös jäsenvaltioiden tasolla, että tämä on mekanismi, joka täytyy äh, saada toimimaan. Mistä rahat sitten tulisivat? Sanoin, että teollisuus ei voi tietenkään päättää budjetista, katsoa, mistä rahat tulevat. Meille on tärkeämpää korostaa sitä, että mikä on taso. Jos halutaan saada aikaan yhteistoimintahankkeita, jotka liittyvät nimenomaan avainvoimavaroihin ja avaintarpeisiin, joita Euroopassa on. Silloin täytyy puhua riittävästä rahoitusmäärästä, jotta sillä on merkitystä. Siksi tämä henkilöryhmä, joka tukee komissiota, eh, ryhmä, joka tuki komissiota, pyrki löytämään tämän rahoitusmäärän, niin päädyttiin näihin summiin, jotka ovat esillä. 190 215 miljardia ja 1 miljardi jatkossa on hyvä tapa käynnistää ohjelma, mutta tämä täytyy olla täydentävää suhteessa siihen, mitä jäsenvaltiot nyt jo investoivat. Tämä ei saa johtaa siihen, että rahoituksesta vähennetään jäsenvaltioissa, koska silloinkin jäädään jälkeen. Mitä sitten tulee siihen, että on olemassa kaupalliset markkinat, Voimme puhua paljon markkinaehdoista puolustusteollisuudelle, mutta viime kädessä ei ole mitään samanlaista kuin kaupalliset markkinat tässä tapauksessa. Toisaalta hallitus on ainoa taho, joka voi varmistaa, että se ostaa tuotteen, ja hallitus on myös se, joka sanoo, saadaanko tuotetta viedä. Jos uskoo, että saa hallituksen luvan mienville. Se ei merkitse sitä, että on kaikkialla maailmassa tervetullut myymään tuotettaan edes niissä maissa, jos hallitus hyväksyy se, koska jos katsoo sitä, missä, miten, mihin eri maat vievät tuotteitaan. Tässä on selkeä kuvio, joka liittyy eri maiden ulkosuhteisiin, kuka tukee ketäkin. Se on osa ulkopolitiikkaa, joten tässä mielessä markkinaehdot eivät ole vallitsevia puolustusteollisuudessa niin eurooppalaiset joutuvat maksamaan siitä, minkä tasoisen puolustus haluavat. Joten palataan perustavanlaatuiseen kysymykseen. Halutaanko eurooppalaiset puolustusvoimat, jotka on hyvin varustellut, haluatko, halutaanko, että varusteet ovat eurooppalaiset, vai halutaanko olla riippuvaisia amerikkalaisista, venäläisistä tai muista tuotteista. Tästä kaikki viime kädessä on, tästä tässä on kysymys. Uh, Kiitoksia kovasti ja tietysti myös työpaikkojen luominen on tärkeää. Mutta mutkikashan tämä on. Omat kysymykseni. Thank you very much. Kiitos. Istutte edelleenkin täällä edessä ja toisessa osassa voitte kenties vielä käyttää puheenvuoron, mutta nyt meidän pitäisi siirtyä seuraavaan vaiheeseen keskusteluamme tieteelliset laitokset ja niiden edustajat, joka on tutkija tutkijaryhmä, joka käsittelee tietoa rauhasta ja turvallisuudesta. Enintään 10 minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Honorable parlementaire, mesdames et messieurs. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet. Kiitoksia siitä, että saan tänä iltapäivänä osallistua tähän tilaisuuteen. Puhun varsin suorasanaisesti ja esitän varsin riippumattomia ajatuksia. Ensinnäkin kolme perusajatusta. Euroopan puolustusteollinen kehittämisohjelma on parasta, mitä tällä alalla Euroopassa on tapahtunut pitkään aikaan. Ja juridisesti on selvää, että tämä noudattaa lainsäädäntöämme. Tämä valittu polku on pitkä, sillä tulee olemaan paljon esteitä ja pitää olla valppaana. Lähdetäänpä liikkeelle ensimmäisestä asiasta. EDIDP on Euroopan puolustusalalla paras asia pitkään aikaan kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että tämä ohjelma on eurooppalaisten viranomaisten käsissä, komission ja parlamentin käsissä – ja tätä kautta saadaan eurooppalaiset edut etusijalle. Tässä on paljon enemmän kuin pelkkät pienemmät yhteiset nimittäjät kansallisella tasolla. Sitten pysyvä rakenteellinen yhteistyö, joka otettiin käyttöön vuonna 2017 lopussa, osoitti selvästi, että jäsenvaltiot suhtautuvat eurooppalaisen puolustukseen hyvin vakavasti. Tässä halutaan osoittaa, että eurooppalaiset ovat vetämässä yhtä köyttä, vaikka näin ei aina olisikaan. Ja halutaan huolehtia eurooppalaisesta puolustuksesta yhdessä. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Card. Äh, jos me haluamme tutkia tavoitteitamme, niin se ei onnistu, jos tavoitteita ole määritelty. Täytyy muistaa, että kun puhutaan Euroopan puolustamisesta, niin kaikkein suurin toivo lepää meidän instituutioidemme harteilla. EDIDP on hyvä uutinen ja se lähestyy puolustusmarkkinoita ei ainoastaan tarjonnan kannalta, vaan nimenomaan kysynnän kannalta. Rahat laitetaan pöydälle, äh, pöydälle ei panna ainoastaan sääntöjä. Ja tällä on, tämä saattaa mahdollisesti olla niin kutsuttu game changer, koko tilanteen, muuttaa tilanteen radikaalisti. Ja sitten jos puhutaan perussopimusten mukaisuudesta, no en nyt halua tässä esittää mitään puolustuspuhetta ikään kuin oikeudessa, mutta voin kertoa, että olen syvällisemmin pohtinut näitä asioita tekstissä, jonka olen laittanut nettiin ja kollegani voivat näitä näkemyksiäni arvioida sieltä. Mutta tässä vaiheessa haluaisin kuitenkin sanoa, että demokratiassa kaikkien täytyy kantaa vastuunsa. Poliittiset päättäjät eivät voi piiloutua oikeudellisten näkemysten taakse, olipa kyse toimimisesta tai toimimattomuudesta, vaan aina on toimittava, toimittava pelottomasti, koska oikeastaan loppujen lopuksi ainoa taho, joka voi lausua oikeudesta jotain, on tuomari. Ja kun puhutaan nyt tästä ED-IDPstä, niin jos teillä on epäilyksiä perussopimuksen mukaisuuden suhteen, niin Euroopan unionin tuomioistuin on oikea taho antamaan päätöksen tästä asiasta. Sanoisin myös, että meidän täytyy olla erittäin kärsivällisiä, koska tässä ikään kuin rakennetaan rakennuksen perustaa ja rakennus valmistuu vasta 15 vuoden kuluttua. 15 vuotta on se aika, joka kuluu puolustustutkimuksen alkamisen ja varsinaisen valmiuden tuotannon välillä. Jopa kaikkein moderneimmat puolustusvälineemme ovat sellaisia, että ne on suunniteltu 15 vuotta sitten. Joten se tutkimus, jota tänään tehdään, ei tuota tulosta ennen kuin 15 vuoden kuluttua. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että ne perustat, jotka nyt rakennetaan, rakennetaan, ovat lujat, mutta on myös joustavuutta. Täytyy välttää kolmea ansaa. Ensimmäinen on se, että ei oteta huomioon sitä vaihetta, joka edeltää tätä puolustusvälineiden valmistamista, eli suunnitteluvaihetta. Tämän tutkimuksen yksi ominaispiirre on se, että se on tavoitteellista. Tutkimusta ei tehdä vain tutkimuksen vuoksi, vaan halutaan luoda välttämätöntä tarpeellista teknologiaa. Ja tämä on tällainen strateginen tie, jota täytyy edetä etappi etapilta. Tällä hetkellähän niin ei ole. Toisaalta meillä on globaali strategia ja toisaalta kehitetään kapasiteettia, valmiuksia, mutta näiden kahden välillä, näiden kahden väliltä puuttuu ikään kuin valkoinen kirja. Jos eurooppalaiset eivät muuta poliittisia tavoitteitaan sotilaallisiksi, niin meillä ei ole mitään mahdollisuuksia myöskään niitä saavuttaa. Kuten Seneca, vanhempi, nuorempi sanoi, niin sille ei ole myötätuulta, jolla ei, joka ei tiedä mihin hän on menossa. Politi- politiikan täytyy olla toteuttamiskelpoista ja on jo osoitettu, että esimerkiksi Helsingin tavoitteet ovat toteutuneet, kun on oltu määrätietoisia. Ja meillä on myös niin kutsuttu Naton puolustussuunnitteluprosessi, joka on sekin toiminut, kun on ollut tavoitteita. Puolustustutkimus, jos sillä ei ole tavoitteita, siitä tulee vain tällainen kauneuskilpailu, joka saattaa ehkä hyödyttää elinkeinoelämää ja poliitikkojakin, saattavat väittää, että ovat jotain edes tehneet. Ja juuri sen vuoksi parlamentilla on äärimmäisen tärkeä rooli. Teidän täytyy vaatia, että IDPn ja jäsenvaltioiden valmiuksien kehittämisen välillä on selkeä yhteys, ja täytyy aina pohtia, että mitä tämä tavoitetta tämä strategia palvelee. Täytyy myös ajatella, mitä tutkimuksen jälkeen tapahtuu. Eli täytyy pohtia näitä aseohjelmia. Tällä hetkellähän e, EDPn ydin on siinä d eli developmentissa, tutkimuksen ja kehityksen kehity, kehittämisessä. Meillähän on sääntöjä, joiden mukaan täytyy antaa todiste siitä, että loppujen lopuksi jäsenvaltiot ovat myös valmiita ostamaan puolustusvälineitä. Tarvitaan myös selkeä tasapaino toisaalta kaikkien jäsenvaltioiden teollisuuden vaikutuksien välillä ja toisaalta kilpailukykyaspektien välillä, koska useinhan on sellainen kiusaus, että kaikki jäsenvaltiot haluavat tuoda ikään kuin kotiinsa palkinnon se, on, se pätee niin Euroopassa kuin Amerikassa, eräs äh, Amerikka, ja se täytyy tehdä järkevästi, kaikkein mahdollisi, järkevimmällä mahdollisella tavalla, koska jos me moninkertaistamme sitä kapasiteettia, sitä valmiutta, jota meillä jo on, niin silloin lääke äh, on pahempi kuin itse tauti. Kun puhutaan puolustus- teknologiasta, niin eh, sen tilkkutäkkiolla ei ole puolustusteollisuutta, mutta kaikissa jäsenvaltioissa on aivoja ja tutkijoita, ja kaikkien aivojen ja tutkijoiden kapasiteetti täytyy yhdistää eh, niin, että ei vain moninkertaisteta sitä teollisuutta, joka jo on olemassa. Johtopäätökset. Eh, jos me haluamme kehittää teollisuutta, niin se johtuu siitä, että kansalaiset odottavat, että heitä suojellaan ja meillä ei ole varaa odotella ei ole mitään toiveita siitä, että eurooppalainen puolustus näkee päivävalon, jos se jätetään jäsenvaltioiden harteille. Käy niin kuin Titanikin orkesterille, että se soittaa, kunnes laiva uppoaa. Mitä tahansa, tahansa teemmekin, niin Euroopan puolustusteollisuus ei ole kuin varjo entisestään. Edelliset läpimurrot on tapa, ovat tapahtuneet 40-luvulla, kun keksittiin tutka ja suihkukone – nyt meillä on ainutlaatuinen tilaisuus, käytetään se. Tässä on kyse meidän autonomiastamme, riippumattomuudestamme, vapaudestamme. Ja tässä on kyse eurooppalaisen hankkeen jäämisestä, koska jos Eurooppa ei suojele kansalaisiaan, niin kansalaiset pohtivat, että mitä hyötyä siitä sitten on. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. For your speech, your... Kiitoksia kovasti näistä huomioista. Ja nyt menemme seuraavaan puheeseen. Ben Hayes on vieraamme. Sorry, how's this? So thank you. Um... tällaisessa paneelissa ja sukupuolten epätasapaino varmastikin on oireellista sille, mikä on tyypillistä päätöksenteolle tällä alueella. Transnational Institute on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tutkimuksen tutkimuslaitos, joka on militarismia tutkimusohjelman kehitystä. Ja tuo ohjelma tarjoaa hyviä läksyjä, joita ei riittävästi ole otettu huomioon, kun on keskusteltu politiikasta näinä aikoina. Esitän myös muutamia yleisiä kommentteja siitä poliittisesta tilanteesta, jota puolustusteollisuus kyynisesti pyrki hyväksikäyttämään. Ymmärrän, että EU täytyy symbolisesti ja käytännössä reagoida Brexitiin ja Trumpiin, Naton, äh, jonka sisäinen yhtenäisyys on murenemassa, mutta tämä teollisuusstrategia ei ole sitä, että päästäisiin parempaan EU- tai parempaan puolustuspolitiikkaan tai sieltä saataisiin lisää turvallisuutta eu kansalaisille ja uudella tavalla, mutta se, joka on seurannut sitä, miten nykyinen kehitys on ajatellut kehittynyt turvallisuuden ja puolimilitarisuuden välillä, minua aidosti pelottaa se sokea usko, jolla EU katsoo, että teollisuus ja ja teknologiaa Euroopan parlamenttiin, että Euroopan parlamentti hyväksyvät tämän vuodessa, mikä on yllättävää, kun kysymys on näin laajasta kysymyksestä. Teitä koskettaa samantyyppinen paine, mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen. Ja minusta on valitettavaa, että valmistelevia toimet ovat jo käynnissä. Niitä ei nyt saada käynnistää ilman aiemmin yllättävää siksi, että se merkitsee sitä, että aseita viedään hallituksille, jotka ovat brutaalia ja sortavia – vuonna 2014 82 miljardin euron euroista vietin aseita arabimaihin. Miten Minusta on yllättävää, että te katsotaan politiikkaa saman aikaan, että samanaikaisesti, ilman samanaikaisesti pohditte sitä, että vahvistettaisiin käytännössäännöstöä, joka ei toimi selvästikään, mikä liittyy aseiden vientiin, kuten kolleganne Vihri sanoi, että tuetaan sitten riippumattomien asejärjestelmien kehittämistä. On olemassa tiettyjä ydinajatuksia. Tämä on, monet teistä tuntevat nämä keskustelut ja te varmastikin olette ja tulet johtopäätöksen siitä, voidaanko olla puolustuksen puolella vai antimilitaristinen kanta tämän asian suhteen, niin se heijastuu tarkistuksessa, joita on tehty. Jäljellä olevan ajan puitteissa pyrin tarjoamaan jotakin sellaista, mikä on tutkimusohjelmaa 2000 sitten oli tässä rakennuksessa, kun tuosta ohjelmasta puhuttiin, valittelin sitä, että oli luotu ryhmä, jotka ovat vastuussa kenellekään ja pyrittiin samaan aikaan ennakoivaa tutkimusta puolustuksen alueella ilman, että on tehty päätöstä parlamentissa. Ja yksi ydinajatus tässä oli se, että demokraattista valvontaa tuon ohjelman osalta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Olen ollut mukana komission työryhmissä, olen ollut Horisontti 20 20 lainsäädännössä mukana on arvioinut projektihankkeita. Olen kouluttanut EUn viranomaisia siinä, miten kaksoiskäyttöasetusta voitaisiin kehittää. Olen ollut mukana tekemässä työtä tämän tutkimuksen alueella. Minä olen rakentava arvostelija, mitä tulee EU-politiikkaan tällä alueella. Ohjelma. Tämä lähti liikkeelle parlamentissa noin 15 vuotta sitten. Muistetaanpa perusteluja, joita silloin tehtiin Milloin meille sanottiin, että meidän täytyy tukea eurooppalaista turvallisuusteollisuutta, jotta voidaan siinä välttää riippuvuutta Kiinasta ja Yhdysvalloista tällä, tämän teknologian osalta. että tarvitsemme dramaattisesti, Yhdessä meille kerrottiin, että poliisi, poimilta ja turvallisuustoimilta ei ole välineitä tehtäviensä tekemisiin, että tällaiset investoijat saisivat he toisivat heille se, mitä he tarvitsevat. Meidän tulee tukea sotilasteknologian siirtoa kansalais- siviiliturvallisuussektorille, että me kaikki olisimme paremmin turvassa terrorismilta, laittomalta maahanmuutolta. Meillä luvattiin innovaatioita ja eh, erin, eh, erinomaista osaamista, johon, josta esitelijä puhui aiemmin keskustelua. Tämä kaikki on hyvin tuttua, kun ajatellaan tilannetta tänään. Muistuttaa siitä, mistä tänään puhutaan. Kuka tahansa tässä huoneessa varmaankaan ei pysty osoittamaan yhtäkään turvallisuusinnovaatiota tai lippulaivahanketta, joka osoittaa joka olisi tullut niistä kolmesta miljardista eurosta veromaksajien rahoja, jotka jo on investoitu tähän. Ja ehkä kollegat paneelissa voivat vastata tähän kysymykseen, että minusta äh, on hyvin kuvaava, että tämän, tätä esitystä ei voida rakentaa menestykselle tai suoraan sanottuna epäinnostusteiden mukaisesti. Mutta kun minä ryhdyin tutustumaan tähän turvallisuustutkimusohjelmaan 2004, minä olin huolissani nimenomaan kansallisvahauksiin liittyvistä vaikutuksista, militarisoituneella lähestymistavalla turvallisuuteen, se, että puhuin enemmän huolissani jostakin muusta, nimittäin siitä, että koko tämä näyttää olleen vain valtaisa rahojen tuhlaista kolme miljardia Euroopan unionin veromaksajien varoja. Joten minä tunnen suurta sympatiaa argumentteja kohtaan, joita YK on sen, yhdistyneen kuningaskunnan sen alueen edustaja äh, esitti, joilla itsekin alun. Miten tutkimusneuvosto tai tutkimuksen äh, virasto, miten se toimii olemassakaan. Joten nyt pitäisi kysyä meidän kaikkien, miten on voinut tapahtua tällaista rahojen valtaisaa tuhlaa. Määritellä, mikä on tutkimusohjelmien agenda. He ovat voineet käyttää näitä varoja tuke, sellaisten asioiden tukemiseen, joita he tekemässä muut, joita olivat tekemässä muutenkin, ja tutkimuksen prioriteetteista puuttui spesifisyyttä tutkimuksen, puolustuksen tutkimusohjelman osalta ja puolustuksen teollisuuden kehitysohjelmassa tilanne on aivan sama. Puuttuu demokraattista valvontaa ja vastuuvelvollisuutta näiden osalta, ei mitään parlamentin mukanaoloa tutkimuksen prioriteettien määrittämisessä EU-mekanismia sen arvioimiseksi, onko saatu aikaan tuloksia, onko saatu aikaan sellaisia tuloksia kuin on luvattu, onko saatu vastinetta rahalle. Kukaan ei kysy näitä kysymyksiä. Me saamme tällaisia tyhjänpäiväisiä puolivälin äh, kertomuksia, jossa ei kerrota meille yhtään mitään siitä, mitä on tehty veronmaksujen varoilla tai onko tapahtunut mitään muuta menestystä kuin se, mikä on tilastollista te saatte kuulla saman tarinan muualtakin. Näitä on osa, että näitä epäonnistumisia ei ole syntytuloksia siksi, että hankkeet ovat olleet teollisuuden ohjaamia eikä, eikä perustuneet tarpeisiin. Tämä kaikki on tulosta siitä, että tässä on laitettu kärryt hevosen eteen tai on annettu hänen heiluttaa koiraa. Minusta tällaista sen politiikan tulisi, sitä tulisi periaatteestakin tukea, mutta jos tukee sitä periaatteellisista syistä, niin kuin monet tästä uskoakseni tekevät, silloin se pitäisi torjua siksi, että se menee aivan pitkälle teollisuuden suuntaan. Teollisuus, joka määrittää, mikä on teollisuuden agenda. Tässä ei ole mitään mahdollisuutta kunnolliselle demokraattiselle vastuuvelvollisuudelle, jota tämän tyyppinen ohjelma tarvitsee, ja väistämättä tullaan tuhlaamaan veromakseen varoja, kun taas sen paremmin käyttämällä. Jos tuette puolustusyhteistyötä, pyytäisin teitä kysymään komissiolta, että se tekisi todellisen arvion voimavaroista ja tarpeista, joka lähtisi liikkeelle siitä, mitä sen seurauksena syntyisi, ja sitten voitaisiin katsoa sanankuakaan johdonmukainen perustelu. Näyttää siltä, että me puhuaika, mutta lopuksi sanoisin, se, että työnnetään rahaa jonnekin ja sanotaan, että näillä rahoilla jotakin ei johda mihinkään. Se oli hyväksi Euroopan puolustukselle eikä Euroopan veromaksajille, eikä sen kautta saada sellaisia tuloksia kuin luvataan. Kiitoksia. En tietenkään halunnut keskeyttää, puheen oli hyvin pitkä, mutta haluan nyt kaiken kaikkiaan kiittää teidän Ne Tilanne on erinomainen, koska me paitsi valiokuntamme kokouksessa myös sen jälkeen me voimme keskustella myöhemmin tarkistuksista ja niin edespäin, ja tulemme ottamaan huomioon kaikki nämä näkökulmat. Myös tämä tasa-arvo näkemyksenne tai ongelma. No, täytyy sanoa, että koska se on tärkeä osa meidän keskusteluitamme. Olkaa hyvä. Très modeste, euh, parce qu'il s'agit d'un Haluan nyt esiintyä täällä vaatimattomana, koska tämä on äärimmäisen tärkeä keskustelun aihe ja jokainen tämän valiokunnan jäsen on tärkeässä roolissa, ihan yhtä tärkeässä kuin minäkin. Haluan kiittää puhujia, Ajes, Heis ja Mor. Haluaisin ensin kommentoida ja siksi meillä on nyt aktivoitu Peskon puitteissa tämäkin sopimuskohta. Täytyy todella Trumpia ei olisi tarvittu lainkaan, vaan vuonna 2014 Putin aloitti aggressiivisen toimintansa. Ja... Kiitoksia kovasti puheenvuorosta. Arvon puheenjohtaja, Haluaisin kollegalleni Saksasta sanoa seuraavan asian. Jos nyt tarkkaan laskette, niin tulette seuraavaan tulokseen. EU antaa enemmän rahaa puolustukseen kuin Putin ja USA käyttää enemmän kuin puolet koko siis käyttää, käyttää enemmän kuin puolet koko maapallosta, eli ei syytä huoleen. Moro on ihan oikeassa siinä, kun hän sanoo, että Euroopan unioni on ihan oikeassa, kun se haluaa tämän alan ohjelman, mutta Heis on hänkin oikeassa, kun hän sanoo, että sitten kun tällainen ohjelma on, niin sen täytyy olla sellainen, että sitä voidaan valvoa ja sen tuloksia täytyy voida arvioida. Riippumatta siitä, oliko pilottiohjelmaa tai ei. Tämä tulisi myös asiakirjaan sisällyttää tämä näkemys, kuten Paskukin sanoi, koska jos Euroopan unionilla on ohjelma, niin ohjelmassa täytyy olla selkeät tavoitteet. Ja täytyy tehdä selväksi se, miten näitä tavoitteita, niiden toteutumista valvotaan. Landowski sanoi, että on tiettyjä erityisalueita, joilla EUn maat voivat yhdistää voimansa ja lähestymistapansa. Ne voivat olla sellaisia alueita kuin ilmailu tai avaruusohjelmat tai niiden osat. Mutta toisaalta meidän täytyy ymmärtää sekin, että jokainen suurempi jäsenvaltio kehittää ja tutkii omia aseitaan, kehittävät ja tutkivat omaa elektroniikka-alaansa, droneja ja niin edespäin. Ja jos näitä ponnistuksia koordinoitaisiin. Ja jos ne komponentit, osat, joita tähän saakka on tuotu, jos niitä voitaisiin nyt valmistaa EU-ssa, niin silloin ohjelma tuottaisi tulosta ja lisäarvoa. Ja olen Hajesin kanssa samaa mieltä siitä, että että kansalaisten turvallisuuden kannalta on kaikkein tärkeintä se, että meillä on hyvät kansainväliset sopimukset ja että voimme estää terrorismia ei asein, vaan muinkin. Puheenjohtaja ihan lyhyesti. Haluaisin sanoa vieraillemme, että Köblerin eh, ehdotus ei sido eh, muuta kuin häntä itseään. Minä olen pahoillani siitä, että eh, Britannia lähtee 14. E Siinä todetaan, että komissiohan vahvistaa ohjelmat, eivätkä asiantuntijat. Ja tämä on ehkä hiukan huolestuttavaa. Meidän poli- politiikan tekijöiden täytyy asettaa tavoitteita ja ohjelmat tavoitteita. Olen yhtä mieltä kanssani siitä. pyytämällä heitä antamaan meille puheenvuoronsa kirjallisena, koska haluaisin katsoa julkisista rahakirstuista. Meidän täytyy omistaa teolliset tekijänoikeudet, emmekä me halua mitään lisärajoituksia. Aina julkisen rahoituksen ja teollisuus omistaa tekijä, teolliset tekijänoikeudet. Tukisitteko tällaista etusta kilpailua ajattelin? Ja toinen kysymys on siis, ei olisi mukana pelkästään koordinoivassa elimessä, joka valvoo puolustusrahastoa, vaan myöskin, että tähän mennessä emme ole nähneet määräystä tai ehdotusta, joka antaisi tämän talon valituille edustajille tai roja puolustukseen. Olisin kuitenkin utelias kuulemaan, mihin komissio haluaa käyttää nuo rahat. Ja monia kymmeniä vuosia sitten, aina kun joku oli liian kriittinen – joku sitten teidän puolestanne sanoi, että menepä sinne rautaisripun toisella. Kuten aina. Ja sitten Aleksis Euroopan komission puolesta. DG Growth on kyseessä. Kiitoksia kovasti. Voisiko Mauro nyt käyttää puheenvuoron? Merci, monsieur le président. Je vais Kiitoksia kovasti. Yritän vastata kaikkiin niihin kysymyksiin. Öö, kollegani Heis ensinnäkin, että meidän täytyy kysyä, miksi turvallisuusohjelmat ovat aiemmin epäonnistuneet. Me olemme tehneet virheitä. Kun laadin kertomuksen teidän parlamentillenne tuleva, puolustuksen tulevaisuudesta vuonna 2017, niin minusta kyllä tehtiin paljon, mutta se ei ollut jäsenvaltioiden mielestä kiinnostavaa. Se oli myös esittelijän vastaus. Eli syy siihen, miksi turvallisuusohjelma oli epäonnistuminen, niin se johtui siitä, että tutkimusta ei kohdennettu, ei asetettu tavoitteita. Puolustus, teollisuutta ja itse puolustusta, niin ne ovat ikään kuin kaksi ähm, pelikentän osapuolta. Jos halutaan vain tuoda tämä palkinto kotiin, pekoni kotiin, ja halutaan uusia työpaikkoja ja rahaa teollisuudelle, niin ei se toimi. Silloin valmiussuunnitelma, siis suunnitelma näistä valmiustarpeista, ja Euroopan unionin instituutioiden tulisi laatia valkoinen kirja, jossa poliittiset tavoitteet ilmaistaan sotilaallisessa Itä-Euroopan tai Kiinan tai siis e, e, Euroopan, Euroopan sisällä siitä, että miten kukakin vastustaa Venäjää tai Kiinaa tai kyberuhkia, vaan on tärkeää, että hallitukset Euroopan parlamentti ja toisaalta tekevät yhteistyötä ja otetaan huomioon myös valtioiden kirkon Mainittiin puolustus, niin se tapahtui nimenomaan Gellerin toimesta, mutta jäsenvaltiot ovat olleet ehkä vähän vastahakoisempia. Emme me, e-, ei voida sanoa, että teemme näin, koska haluamme miellyttää jäsenvaltioita. Ei, päinvastoin. Jäsenvaltiot eivät halua, niin ensinnäkin haluaisin korostaa tätä naurettavaa ajatusta siitä, että puolustusteollisuus olisi kuin jotain autoteollisuutta. Eihän jotain, jos puhutaan erilaisista puolustusvälineistä ja tarkoitetaan sotilaiden kenkiä tai näitä kypäriä, niin se on ihan eri asia, mutta aseteollisuus, se on ihan eri teollisuuden ala. Ei tässä ruveta valmistamaan tai poliittinen teko. Jos te ostatte aseita joltain valtiolta, niin se vaikuttaa teidän, teidän riippumattomuuteenne. Ja tämä tuo minut kolmanteen kommenttiini kun puhutaan komission ja parlamentin ja toisaalta puolustusrahastosta, joka on vasta perustettu. Ja mikä sitten näissä kahdessa aloitteessa on, mikä niiden rooli on instituutioita, jotka tekevät enemmistöpäätöksiä. Jos te ette näitä päätöksiä tee, niin jäsenvaltiotkaan eivät niin tee. Anteeksi nyt vaan, mutta kun katsotaan näitä vain oman napaansa, ei ole mitään yhteistä eurooppalaista intressiä se, mikä jäsenvaltioita kiinnostaa, on tavallaan tällainen puolustuksen Schengen, mutta enemmänkin painotetaan Naton roolia. Ja sitten täällä esitettiin kysymys ohjelman tavoitteesta. Se on ehdotus, sikäli kun olen ymmärtänyt, niin on hyvin tervetullut. Se on myös neuvostossa ollut tervetullut. Eli strateginen autonomia, mutta mitä, on, mitä se on? Se tarkoittaa varmaan sitä, että jokainen pystyy kolmesta asiasta. Ensinnäkin poliittisesta komponentista, eli että pystytään tekemään päätöksiä ja panemaan niitä täytäntöön. Sitten siihen liittyy operatiivinen komponentti, joka tarkoittaa sitä, että on riittävät voimat, jotka voivat tehdä sen tehtävän, joka asetetaan. Ja sitten on tämä teollinen komponentti, on riippuvaisia muista ja mihin rahaa pitäisi sitten käyttää? Sinne, missä vipuvoima on maksimaalinen. Komissio on tehnyt yhden valmistelevan tutkimuksen, joka ei ole vielä julkinen. Se liittyy niihin sektoreihin, joihin voi dokumentista, mutta minun mielestäni eniten vipuvoimaa on niissä ohjelmissa, joissa, jotka yhdistävät jossa yhdistetään toisaalta tutkimus ja kehitys, annan nyt esimerkiksi vaikka satelliitit. Meillä on yksi, siis mikä on menestys, mitä tuli? Kuka pystyy vastaamaan kysymykseen? Mihin me investoimme rahat? Miksi pitää investoida huomattavasti enemmän rahaa tietämättä, mihin rahat menevät? Missä on analyys ja yksityiset henkilöt ja yksiköt, jotka tukevat puolustusteollisuutta. Ja sitten on tällainen tilanne, jossa on sitten tekee suositukset niistä tutkimusprioriteeteista, joita komission pitäisi edistää, ja sitten puolustusteollisuudestaan, kun on kysymys tästä ohjelmasta, eli tässä on menneisyys toistumassa. Ja vielä aivan lopuksi, olen iloinen sitä, että saan käyntiin riippuvainen Naton tai Yhdysvaltojen tai tietyn jäsenvaltion sotilaista resursseista, kuten Iso-Britannia tai Ranska. Jos tavoitteena on se, tämä on se aukko, joka on olemassa selkeästi määriteltynä. Tässä on sitten ratkaisu tähän. Ja sitten laitetaan rahoja nimenomaan sanoa, että nämä on prioriteetit, joita tarvivaroille on se, mikä osoittautuu todella virheelliseksi oletukseksi. Minä lopetan tähän. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää. Hän puhui selkeästi ja kattavasti. Kävi kaikki olennaiset asiat läpi. Lähdetään liikkeelle siitä, että ekosuunnitteludirektiivi toimii direktiivinä. Halutaankin tehdä. Lyhyesti siitä, mitä esittelijä sanoi. Tässä aivan oikein korostetaan sitä, että kuluttaja pitää olla ekodesignin, ekosuunnittelun keskiössä. Tässä tavoite on kahtaanlainen sekä, kun tähän liittyy myös valtavat määrät investointeja, joita yrityksiltä jatkossakin tarvitaan, jotta tuotteet sitten vastaavat näitä kriteereitä, joihin nyt keskitymme. Ja sitten vielä lyhyesti se, miten on näitä kriteereitä, joihin nyt keskitymme. Ja sitten vielä lyhyesti se, miten on. Mutta pitää kiinnittää huomiota siihen, että jotkut näistä kriteereistä ovat määritelmältään vielä hieman hyvää. Siitä voidaan ottaa opiksi ja voidaan pohtia, pitäisikö muiden tehdä samalla tavoin. Um, thank you. Uh, I think Mr. Kolicek is right. Kiitoksia. Kolicek on oikeassa muovista. Jos me emme kiellä muovin lähteitä, niin emme voi myöskään ikinä kierrättää niitä, vaikka ei tämä nyt suoraan asiaan liitykään. Kolme kysymystä komissiolle. Ja muuten kiitos Michel erinomaisesta ö, asiakirjasta. Nämä tuotteet, Lawrence Berkeley sanoi minulle, että Dieselgate, joka koski autoja, niin se varmasti toistuu vielä kotitaloustuotteissa. Esimerkiksi jääkaapissa voi olla, jos jääkaappiin asennetaan mikrosiru, niin sillä voidaan antaa tiettyjä ohjeita. Oletteko te yhtä mieltä Berklin kanssa siitä, että tällaiset yhteenliitetyt tuotteet, todennäköisemmin huijaavat kuin ei yhdistetyt, toisinsa yhdistetyt. Ja toinen asia, tämä ekosuunnittelu on myös Euroopalle vientistrategian paikka. Mitä komissio aikoo tehdä, jotta muutkin omaksuisivat meidän standardimme, koska jos me omaksumme nämä uudet standardit, niin sehän vaikuttaa meidän elinkeinoelämämme ja kilpailukykyymme. Ja mitä komissio ajattelee, koska te aiotte tämän ekodesign-direktiivin, tämän suuren muutoksen saada aikaan komission tällä kaudellako vai suunnitteletteko eh, eh, eh, parlamentin jälkeistä aikaa 2019-2020, koska te haluatte tätä ekodesign-asiaa? Uh, for the remarks, uh, representative European Commission, DG Energy, Mr. Hodgson, the floor is yours. Thank you, Chair, and thank you to all the members.